parlamentin yhden varapuhemiehen vaali työjärjestyksen 15.20 artiklan se minulla on saanut seuraavat ehdokkuudet. Ensinnäkin ehdokkuutensa on ilmoittanut omalla suostumuksella herra Fabio Massimo Castaldo. Ja lisäksi on ehdotettu omalla hänen suostumuksellaan rova Anneli Vorova Anneli Jäätemäki ehdokkaat ovat ilmoittaneet minulle, että he ovat suostuneet näihin ehdotuksiin. Ja va- vaali tehdään salaisella äh, koneäänestyksellä jotta sitten pystytte perehtymään tähän äänestysjärjestelmään, järjestämään aluksi tällaisen testivaalin. Kun äänestys on alkanut, tämä ruutu näyttää, mistä me äänestämme, siis varapuhemien ääne, ääne, sitten ehdokkaat ja sitten nimet tulevat näkyviin. Ja merkatkaapa tämän oman ehdokkaanne nimi sillä tavalla, että painatte oikealla puolella olevaa sinistä nappulaa, joka on ruudun alapuolella. Ja ja se, se näkyy sitten, että te voitte kursorilla pääsette sitten valitsemaan näiden ehdokkaiden välille. Sitten jos te haluatte kun te olette nähneet oman eh, ehdokkaanne kursorille, niin painakaa plus-nappulaa. Ja minulta on kysytty usein, että jos te haluatte äänestää tyhjää, koska meillä on kaksi ehdokasta, niin painakaa sitten, sitten tyhjään äänestämisen nappulaa, joka on keskimmäinen nappula. Sitten ilmestyy sininen lampu, valo kyllä, mutta siis te olette ääne, osallistuneet äänestäneet ja äänestäneet tyhjää se on mahdollista. Ja totta kai on myös mahdollista, että ette osallistu äänestykseen. Te voitte itse ratkaista, miten haluatte meille on nyt äh, suureksi yllätykseksi esitelleet vaalittavaksi Monserrat Caballe. Hän on aina mukana testivaaleissa ja Julia Wiggins Johnson hänen vastaehdokkaansa tässä koeäänestyksessä, testiäänestyksessä. Me aloitamme nyt tällä koeäänestyksellä, testiäänestyksellä. Otetaan nämä nimet näkyviin. No niin, te näette Election test, siis äh, koeäänestystesti, äänestys. Valitsette joko rouva Kapajeen, Monserrat Kapajee tai rouva Mikelis Johnsonin äh, käyttämällä kursoria, liikuttamalla kursoria ylös tai alasta voitte valita sen, ja se, joka äh, sitten painakaa sitten plus-nappulaa, sitten kun olette sen ehdokkaiden kohdalla. No niin. Koeäänestys alkaa. Testiäänestys alkaa. Oletko kaikki osallistuneet koeäänestykseen? Kyllä vielä, kysy vielä kerran. Ovatko kaikki osallistuneet koeäänestykseen? No niin, sitten äänestys on päättynyt. Rova Kabaye on selvästi voittanut 309 ääntä. Herra <laughs> Luka, voisi niin Herra Luka, oletteko tekin ehdolla? Ja. Olkaa hyvä. Ei, pyytäisin vain, että nämä kaksi ehdokasta esittäytyvät lyhyesti, koska en tunne tätä toista ehdokasta ollenkaan. Luke in Herra Luke, tätä ei ole kaavailtu työjärjestyksessä. Tämä valit, äänestys tapahtuu ilman keskustelua. No niin, olen kirjannut tämän tiedoksi. Nyt siitä huolimatta lähdemme äänestämään. Pyydän pyydän äh, laittamaan näytölle nämä ehdokkaiden nimet. Jännitys tiivistyy. Mm-hmm. So. No niin, te näette. Herra Kastalto ja Rova Jäätteenmäki ovat ehdos, ehdolla. Äänestys alkaa. Ich frage, ob alle Abgeordneten... Ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Toistan kysymykseni, ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Das ist der Fall. Näin on. Niin. En onnistunut saamaan hyväksyttyä äänestystulosta. Die Maschine funktioniert nicht. Koneet eivät toimi vai? Dann warten wir. Sitten odotamme. Frau. Ja. Frau Kollegin rouva kollega. Ehkäpä menettää sitten seuraavalle paikalla 251, se on vapaana. Ottakaa äänestyskorttinne mukaan ja äänestäkää sillä vapaalla paikalla jokainen. Se lienee vihreiden ryhmässä. Ja sitten menet poliittiseen ulkomaalle. Kyllä siellä naapurit ta- paikan tarjoaa. So, Herr Bove, Frau Hautala. Herra Bove, rouva Hautala, itse täytyy painaa nappulaa. Kiitoksia avusta. Te näette, te, siellä on teknologia-asiantuntija. Oletko kaikki nyt äänestäneet, hyvät naiset herrat? Sitten äänestys on päättynyt. Es haben für Rova Jättämään puolesta 301, kollega Kastalden puolesta 285. Näin ollen Rova Jättämäki on tullut valituksi. Ich darf der niin, nyt onnittelen kollega Rova Jäättimäkiä. Rouva kollega, lämpimät onnittelut valintanne johdosta ja tervetuloa puhemiehistöön. Odotan hyvää yhteistyötä. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, sitten puheenjohtajakokous, äh, sen ehdotus äh, vuoden 2016 istuntokalenterista joka ilmoitettiin maanantaina. Siihen ei tullut mitään e- muutosehdotuksia. Ilmoitankin, että istuntokalenteri on tullut näin ollen hyväksytyksi. Kiitoksia. Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. No niin, sitten aloitamme äänestykset. Jos hetken odotatte, meidän täytyy käynnistää uudelleen äänestysjärjestelmä. Ja sen jälkeen sitten siirrymme äänestyksiin ja ensimmäisenä on sitten Stiirin suositus. Allora, iniziamo le votazioni di questa mattina. No niin, sitten aloitamme äänestykset. Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppakehitys- ja yhteistyösopimus, Stirin mietintö, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Hanno votato tutti, la votazione chiusa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 623 ääntä puolesta. Onnittelut Stirillä. Sitten Kaarisin ja Sargentinin mietintö. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Tarkistuksia ei ole tullut neuvoston kannan kumoamiseksi, eli tämä kanta on näin, neuvoston kanta näin ollen hyväksytty. Sitten Kirkhopin ja Simonin mietintö varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot. Myöskään tähän mietintöön ei ole tullut tarkistuksia, eli näin ollen mietintö on hyväksytty. Svifkan mietintö, maksukyvyttömyysmenettelyt. Tähänkään mietintöön ei ole tullut tarkistuksia, eli näin ollen neuvoston kanta on hyväksytty. Sitten Winklerin mietintö konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus Eli äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 1-56. Äänet puolesta vastaan tyhjää Hyväksy. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 28, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 34. Ei, kyllä se oli ihan selkeä, selvä tulos. No, tarkistetaan sitten. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 34. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35. Äänet puolesta Haluatko tarkistaa edellisen? No, tarkistetaan. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. 34. Pyydettiin tarkistusta. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 36 äänet puolesta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 37. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siis kyllä tämä oli ihan selvä tulos. No, tarkistetaan sitten Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 39. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 40 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 50 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistukset 70 ja 111 ne ovat identtiset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus 131, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 73, 94, 114, 132 ne ovat identtisiä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 60. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 74, 95, 115 ja 133 ne ovat identtisiä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 154. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi 61 ja 22 näin ollen raukeavat. Sitten 75, 96, 116, 134 identtiset tarkistukset nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistukset 76, 97, 117, 135, identtiset tarkistukset, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77, 98, 118, 136. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 25. Tarkistus 25. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli seuraavat tarkistukset raukeavat. Sitten Tarkistus 100D. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaikki eivät nostaneet kättä kunnolla ylös, eli tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 138 D. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 27 raukeaa. Eli tarkistukset 79, 120 ja 139, identtiset tarkistukset, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 101. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 80, 121 ja 140 identtiset tarkistukset. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 81, 102, 122, 141. Identtiset tarkistukset nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 82, 103, 123, 142. Nämä ovat identtisiä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 62 Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 83, 104, 124, 143 identtiset tarkistukset. hutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 63, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 84, 105, 125, 144. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Artikla 4 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 106 raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 32. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 86, 127, Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 146. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 33D. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 147. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Täytyy tarkistaa tämä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 65. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 148. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 42. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 87, 108, 128, 149 ovat identtisiä Onko siellä puheenvuoropyyntö? Again, I believe you made a mistake on 66. Tein varmaankin virheen kohdassa 66. Pitäisi tarkistaa. 66. 66 è Siis 66 hylättiin. Check. You made... Pyydän tarkistamaan, teitte virheen. Eh, no, no, eh, grazie, lo doveva, doveva essere un po' più tempestivo. Teidän pitäisi ottaa nämä asiat hiukan nopeammin esille. Nyt siis tarkistukset 27, 108, 128, 149 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 129 ja 150 Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 107. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 88, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Sitten tarkistus 68, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 151, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 152. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 89, 109, 130 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 54. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 153. Äänet puolesta. Vastaan Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 110 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 58. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 59 äänet puolesta vastaan tyhjää Hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 71, 91, 112. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. varmaan hyväksytty. Eli sitten tarkistus 8 raukeaa. Seuraavaksi tarkistukset 72, 92 ja 113. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 93 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 20 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 69, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten komission ehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys. Haluatko joku puheenvuoron? Äh. Valiokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä. Öö Mikro. Il y a des problèmes de microphone. Sillä on ilmeisesti mikrofoniongelmia. Et eh, les autres, euh, si vous... Ne marche pas. Régie. Qu'est-ce qu'il y a? Mikä sillä on ongelmana? Voisivatko tekniikot vähän avustaa valiokunnan puheenjohtajaa käyttämään puheenvuoron? C'è un blackout, presidente. No, a moment, a moment, a moment. Odottakaa hetkinen. No. Se ne pas, se ne pas in question. That's a general. Yeah, yeah, yeah. Ah, il marche? Ja, liebe Kollegen, oh, Kollegen. Hyvät kollegat. Auf äh, Johtuen tästä äänestystuloksesta, on, joka on selvästi muuttanut äänestystulosta valiokunnassa ja tältä pohjalta työjärjestyksen 61.2 mukaan e, pyydän lyhyttä keskeytystä, jotta voisin keskustella esittelijän ja koordinaattoreiden kanssa ja voisimme arvioida tämän äänestystuloksen merkitystä. viiden minuutin keskeytys 61.2 kohdan mukaan yöjärjestyksessämme. Si, 5 minuti. Ah, eh, I am against, why? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesto... Niin, kollegat, nyt on pyydetty viiden minuutin taukoa. Valiokunnan puheenjohtaja esitti pyynnön. Jos tätä ei vastusteta, niin voimme jatkaa viiden minuutin kuluttua. Tämän lyhyen tauon jälkeen, mikäli siis ei ole vastalauseita. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli nyt viiden minuutin tauko. Ancora due minuti, eh? Kaksi minuuttia vielä. Fantastico. E, prego gli onorevoli colleghi di prendere... Pyytäisin edustajia palaamaan paikoilleen. Jatkamme istuntoa. Puheenjohtaja Lange. Puheenjohtaja Lange. Pyytäisin kollegoita käymään takaisin paikoilleen. Kiitos. Puheenjohtaja Moraes. Invito i colleghi a riprendere le... Käykää takaisin paikoillenne. No niin. Pidimme nyt tämän tauon puheenjohtaja Langen pyynnöstä. Puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Äh, oh. Hyvät kollegat, keskusteltu niin varjoesittelijöiden, esittelijän ja koordinaattorien kanssa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä tämän äh, neuvonpidon jatkoon tulee, mutta siitä huolimatta meidän pitäisi päättää täysistunnossa asiasta. Siksi me esitänkin 61.2 artiklan mukaan, että loppuäänestys pan, äh, pan, äh, siirretään myöhemmäksi, jotta voitaisiin aloittaa trilogi. La proposta, allora, eh, la proposta mettiamo in votazione. Eli äänestämme puheenjohtaja Langen ehdotuksesta, eli että lykätään äänestystä. Eli ketkä puoltavat tätä ääne, kädet pystyyn, vastustavat. No, tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eivätkö kaikki ehtineet äänestää? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty 343 ääntä puolesta, 331 vastaan ja 9 tyhjää ääntä. Passiamo ora. Passiamo ora. Seuraavaksi kadmiumiin liittyvä poikkeus valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa. Meillä on neljän poliittisen ryhmän esitys. Kohta viisi. Alkuperäistekstistä äänet puolesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdantoosan kappale F alkuperäisestä tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty selvällä enemmistöllä, eli onnittelut. Sitten päätöslausmaesitys, joka liittyy maatalousperäisen etyylialkoholin tuotitodistuksiin ja komission jäsen Avramopoulos on pyytänyt tästä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Well, I'm not uh, responsible, I just represent the commission here. En ole tässä vastuuhenkilö, mutta edustan komissiota. Komissio haluaisi muistuttaa syynsä komission delegoidulle säädökselle, ja joka vuoden 2003 äm, 30 asetuksen kumoaa. Komissio on tämän delegoidun säädöksen tehnyt, jotta se voisi yksinkertaistamisen nimessä parantaa toimintaa. Tämä toimi vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa eikä vaikuta rajojemme valvontaan. Tämä tekee komissiolle mahdolliseksi yhä etyylimarkkinoita valvoa Euroopassa ja tehdä se tehokkaammin. 20. huhtikuuta vuonna 2015 neuvosto vahvisti, että se ei vastusta sitä, että tässä komissio käyttää delegoitua asetusta ja komissio tulee yhä keräämään tarpeellisen tiedon, joka liittyy etylialkoholimarkkinoihin, erityisesti äh, verottomasti tuotuun tuotteeseen. Äh, Tämä tulee tekemään mahdolliseksi asetuksen julkaisemisen Euroopan unionin virallisessa lehdissä ja sen voimaan astumisen. Tämä on mahdollisuus Euroopan parlamentille liittyä samaan linjaan. Me pyrimme tässä vähentämään Euroopan kansalaisia ja yrityksiä vaivaavaa byrokratiaa ja yksinkertaistamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tässä parlamentti neuvosto ja komissio ovat yhdessä sitoutuneet tähän yksinkertaistamistyöhön. Komissio vahvistaa sitoumuksensa paremman säätelyn alalla, kuten paremman säätelyn agenda, joka hyväksyttiin, on osoittanut. Kiitoksia. Komissaari. Kiitoksia komission jäsen. Nyt sitten äänestämme maatalousvaliokunnan päätöslausumaesityksestä. Tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tähän tarvitaan nyt enemmistön äänet, eli tämä täytyy tarkistaa nyt koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. neljäsollista, eli onnittelut. Sitten äitiysloma, Päätösasemaesitys. Onko siellä nyt työjärjestyspuheenvuoro? Onorevole, chiede la parola ai sensi de... Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Okei, okay, onorevole Batten. Niin, arvoisa puhemies. Minä olen käsittänyt, että poliittisia julisteita ei sallita täällä salissa, mutta en itse asiassa löytänyt tätä sääntöä työjärjestyksestä. Nyt tuolta toiselta puolelta salia näen paljon kylttejä en nyt näe niin kauas, että pystyisin niitä lukemaan, mutta oletan, että ne ovat poliittisluontoisia, eh, joten minä kirjoitin nopeasti omani eh, Jukipä-puolueen puolesta, eh, jotta voisin ensi kerralla pysyvästi teen näin, jotta voimme äänestyksen aikana sen nähdä. Edistäjä Batten täytyy nyt suoraan sanoa, että tämä nyt ei ollut mikään työjärjestyspuheenvuoro. Tämä asia on tietysti sellainen, josta pitää keskustella. Ja tästä täytyy miettiä, miten kansallisia julisteita tai lippuja saa pitää täällä täysistuntosalissa. Tästä voidaan kyllä keskustella. Mutta nyt sitten siirrytään eteenpäin. Eli äitiyslomapäätöslausumaesitys. Kohta yksi, ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta viisi. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistamme tämän toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. No, vaikea sanoa, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Johdat osan kappale F alkuperäisestä tekstistä. Äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten äänestys koko esi- nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia ja onnittelut. Sitten YK on yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Meillä on seitsemän poliittisen ryhmän päätöslausumaesitys. Tarkistus yksi Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia ja onnittelut. Ja sitten olivipuita kiusaavan ksylellä fastidioosabakteerin leviäminen. Kahdelta poliittiselta ryhmältä on tullut päätösasmaesitys. Äänestämme siitä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli äänestämme sitten yhteisestä päätöslausumaesityksestä neljästä poliittisesta ryhmästä. Kohta yksi alkuperäisestä tekstistä nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme alkuperäisestä tekstistä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolmasosa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 15. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ty. Hylätty. Tarkistus 19. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 3 ja 12. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 13. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 5 ja 14 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.